Good afternoon to everybody. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa takaisin vihreän viikon jälkeen ja niin kaikki olette turvassa ja kunnossa tiettyyn viruksen jälkeen. Toivon, aloitetaanpa heti täysistunnolla, äh, esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen, jos ei ole vastalauseita. Katsotaan se hyväksytyksi. Selvä puheenjohtajan tiedonannot. Niitä on muutama. Koordinaattoreiden päätökset helmikuulta 18. päivä. Nämä asiakirjoissanne, jos mitään vastalauseita ei ole, ne katsotaan hyväksytyksi. Ei ole mitään vastustusta. Selvä. Toinen kohta. Turvatoimet koskien kuuluisan COVID-19 koronaviruksen leviämisen suhteen. Kuten tiedätte, että parlamentti on ryhtynyt tiettyihin varatoimenpiteisiin se on varautunut koronaviruksen leviämiseen henkilöstön ja vier- vieraiden ja meppien kesken. Me pyydämme teitä tutustumaan toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty ja toivomme, että seuraatte ohjeita. Edelleen kolmas kommentti koskee edelleen COVID-19. Komissio antoi tiedonannon helmikuun 24. päivä. Se on ottanut käyttöön tukipaketin tukeakseen kansainvälisiä ponnisteluita hillitä viruksen leviämistä. Avun määrä on 232 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa tulisi hätäapuvarauksesta. Siirtopyyntö luultavasti tullaan tekemään tämän viikon aikana. Pakettiin kuuluu neljä tekijää. Ensinnäkin 114 miljoonaa, joilla tuetaan maailman terveysjärjestöä ja erityisesti maailmanlaajuista valmiussuunnitelmaa ja vastereaktiosuunnitelmaa. Sitten 15 miljoonaa tullaan kohdentamaan Afrikkaan, tukemaan toimenpiteitä, kuuteen, nopea diagnostiikka ja epidemiologinen valvonta. Sitten kolmanneksi 100 miljoonaa euroa kiireellisesti tarvittavan tutkimuksen, joka koskee diagnostiikkaa, terapeuttisia toimia ja ehkäisyjä. 90 miljoonaa tulisi kumppanuudesta kumppanuudessa lääketeollisuuden kanssa ja kolme miljoonaa kotoutuslentoihin, jolle EU-kansalaisia kotoutetaan Wuhanista. Ja tämä on EUn väestönsuojamekanismin osa. Ja komissaari Haan on näistä vastuussa. Neljäs ja viimeinen tiedonanto tänään. Pyydän And we have that letter too. Will the, the letter will be sent to all members. Saammeko mekin tämän kirjeen? Sent to all members. With respect to the European Council of February. Sorry. Andreas, anteeksi. Eh, niin, anteeksi, siis luin tämän kirjan jo, mutta minulla on kysymyksiä liittyen tiettyihin kirjan kohtiin. Ensinnäkin tämä maailman terveysjärjestöosa ja sitten se, jossa puhutaan julkisen ja yksityisen tahan kumppanuudesta lääketeollisuudessa. Eli voisinko tästä saada vähän lisätietoja komission puolelta? En tiedä, miten se onnistuu. No, maybe not now, but... Siis ehkä nyt, mutta kirjallisesti sitten myöhemmin. So I see a not. Komission paikalla, joten sieltä nyökkäillään – pyydän. Yes, we can provide, um... Me voimme äh, vastata kirjallisesti näihin kysymyksiin äh, heti kuin mahdollista. Questions to you. Herra Andreasen voi esittää teille kysymyksiä. Lähtetään sihteeristön kautta, jolloin kaikki jäsenet saavat kysymykset. Onko muita kommentteja? Jos ei, siirrytään kohtaan neljä, 20. helmikuuta neuvostoon, Eurooppa-neuvostoon. Valiokunnan tiedotuksessa on parlamentin neuvottelutiimin omat, omat varat MFF-neuvottelutiimin kannat. Me ilmaisimme pettymyksemme lopputuloksesta, joka jäi mm, epäselväksi. Ja erityisen Epätyydyttävää oli se, että johtajat käyttäytyvät dogmaattisesti ja enemmän laskivat pennejä sen sijaan, että olisivat miettineet strategisia kysymyksiä. Ja he lähestyivät asioihin täysin kansallisesta näkökulmasta. Ja prioriteetitkin oli asetettu kotimaan vaatimuksista. Pöydällä oli diili. Ja lasken tähän myöskin komission viimeisen ei neuvotteluasiakirjan. Ja sitä ei hyväksytty. Summat olivat riittämättömät. Arkkitehtuuri oli epäjohdonmukainen. Mutta tässä yritettiin tunnistaa laskeutumisalue. Tässä oli leikkauksia ja lahjo, yhtäältä ja lahjoja toisaalta. Ja tämä lähestymistapa ei sitten johtanut tuloksiin. Eikä tällä tavalla saada aikaan sellaista eu budjettia, joka muuttuu muuttaa asioita vihreän sopimuksen kautta ja jolla me pystymme tarttumaan niihin moniin haasteisiin, joita, jotka meitä kohtaavat. Parlamentti ei tällaista tue. Toisin komissaari Haanin 19.3. kokoukseen hän voisi kertoa umpikujan syistä ja selittää, miten päästään eteenpäin. Euroopan neuvoston epäonnistuttua Uusien ohjelmien lanseeraaminen on käytännössä lykkääntynyt, vaikka touko-kesäkuussa ratkaisu löytyisikin. Ja tämäkin voi olla aika optimistista. Emme voi riskertä sitä, että 31. joulukuuta ohjelmat lopetetaan. Siksi olemme pyytäneet komissiolta, että se valmistelisi varatoimia, joilla suojeltaisiin edunsaajia. Komissio on kieltäytynyt, jatkuvasti kieltäytynyt tästä, jotta luotaisiin paineita sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta aika alkaa loppua ja meistä olisi vastuullista, että komissio niin kutsuttuna perussopimusten vartijana toimisi mitä kiireellisemmin ja viime viikolla. Viime, viime viikon tapahtumat vain lisäävät meidän päättäväisyyttä. Varmaan huomasit, kuten minä, että meillä oli talouden kehityksen kannalta vaikea viikko. Kuulin, että OECD on kovasti leikkaamassa maailman talouden kasvuennusteita, ja se on vakava juttu. Se, e, että hidastelee monivuotisen rahoituskehyksen kanssa tällaisessa tilanteessa on heikko juttu. Se vaikuttaa luottamukseen tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, mutta MFF myöskin tarjoaisi keinoja puuttua talouteen, joten viime viikko antoi lisäargumentteja paineita aikataulun luomiseksi. Ja jos ei se onnistu, niin sitten täytyy panna pystyyn B-suunnitelma erittäin, erittäin vaikeassa tilanteessa. Haluatko kommentoida? The silence of agreement. Kaikki ovat hiljaa samaa mieltä, näin tulkitsen. Ja sitten äänestykset. EIBn rahoitustoimet kohta kolme. Tästä keskusteltiin 22. tammikuuta. Ja ennen äänestystä minun on kerrottava, että tarkistus 157, 157, se on vedetty pois. Ensin testataan äänestyslaitteista. Äänestys alkaa. Please vote. Vote closed. Okay. I'm told that SND as one... Well. kerrottu, että SNDllä on yksi jäsen liikaa. Is it okay now? Still one too much. Or is it the machine that... Vielä yksi liikaa vai onko laitteessa vikaa? It's okay. It's okay. Everybody voted? Tilanne on ok. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2. 33 puheenjohtaja korjaa. 33 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tarkistetaan elektronisesti. One in favor or against or abstention. The, the vote is open. Everybody voted. The vote is closed. It's uh, rejected. Hylätty. 16 vastaan 12 puolesta, 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta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 Tyhjää. Paras tarkistaa. Mm. Sixty-eight. vote is closed. Adopted. Hyväksytty 19.11. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei. 84b puolesta va 84b puolesta vastaan tyhjää. Paras tarkistaa. 4b. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Näin. Everybody voted? Yes. Vote closed. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 kompromissi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkastus 122 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 125 puolesta. viisi. Tarkistus 125 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 100. Tar- tarkistus 128 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 145 puolesta vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 140, 150, 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 25 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan ja hyväksyt 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tarkistetaan. Vote closed. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää 183 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Compromise 20. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 194 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan, anteeksi, puheenjohtaja korjaa vastaan, tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 210 B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 214 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan meidän on parempi tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 222 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39. Kompromissi 39 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme Jyräntöosan kappaleeseen EB. Kappale 1, Ekon 1A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 1b puolesta puheenjohtaja korjaa. Ekon 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 10a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ekon 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme koko tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. onnittelut esittelijälle, edustaja Kormanille. Kiitokset. There are uh, under points four, five and six. Uh... Meillä on kohdat 4, 5 ja 6 uh, siirtopyynnöt um, ja kiinteistöpolitiikkaa koskevat mahdolliset siirtopyynnöt seuraavaksi. Ja me emme ole niitä seuraavaan kohtaan, kohtaan seitsemän saaneet mitään tietoa. Joten seuraavaksi siirrymme esityslistallamme kohtaan kahdeksan. Kyseessä on ennakkoarvio tuloista ja menoista varanhoitovuodeksi 2021 pääluokka 1. Ja annan puheenvuoron esittelijälle Olivier Chastel. Tulee esittelemään mietintöluonnoksen Euroopan parlamentin tulosta ja menosta 2021. Edustaja Chastel, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia. Tämä mietintö, kuten muistatte, liittyy kahteen tilintarkastukseen – toisessa mukana oli mies, joka vastaa budjetista, ja toisessa oli sitten erinäisiä pääjohtajia. Vuosi 2021, kuten tiedätte, se on ensimmäinen vuosi uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021-2027, josta juuri neuvotellaan. Ja olemme vielä epävarmuudessa, kun ajatellaan tätä uutta otsaketta 7, joka liittyy liittyy julkishallintoon Euroopassa ja meidän täytyy olla valppaina, jotta me otetaan mukaan esimerkiksi vihertäminen, kestävä liikkuminen ja, ja parlamentin kunnollinen toiminta sekä henkilöstökysymykset parlamentissa. Eli ennuste on 2 miljardia 110 miljoonaa euroa, eli 52 niinku prosenttia enemmän verrattuna tähän vuoteen. Ja kun näitä 22 miljoonaa liittyy indeksoituihin kuluihin, jotka liittyvät sääntö- ja sopimuskysymyksiin. Ja sitten vielä seuraavat huomiot. Ennusteet, jotka hyväksyttiin täysistunnossa vuosille 2018, 19 ja 20, olivat 2,30 2,48 ja 2,68 prosenttia korotusta verrattuna edelliseen vuoteen. Eli tämä arvio, joka toimitetaan pääsihteerille ensi vuoden osalta, on johdonmukainen. Eli se on. Siinä on korotus, joka liittyy indeksikorotukseen. Meidän pitää esittää suunnitelma, joka on johdonmukainen ja jossa otetaan mukaan läpinäkyvyys, kurinalaisuus, hyvä hallinto ja jossa korostetaan Euroopan parlamentin painopistealueita, niin kuin ne vahvistettiin kuulemistilaisuudessa. Eli meidän täytyy tarkastella näitä eri budjettikohtia, jotta voimme katsoa, millaisia leikkauksia on tehty ja millä tavalla päästään näihin tavoitteisiin. Mietinnössä on lueteltu painopistealueita, ensinnäkin rahoitusseuraamukset Brexitin jälkeen, koska parlamentissa on nyt vähemmän jäseniä ja vähemmän avustajia, eli se pitää, sen pitää näkyä myöskin budjetissa. Ja säästöt on jo laskettu tämän vuoden budjettiin, ja ensi vuonna pitäisi sitten jatkaa samaa linjaa. Ja on hämmästyttävää, että tietyt budjettikohdat, esimerkiksi matkakulut tai avustuskulut, eivät ole laskeneet vuodesta 2018 vuoteen 2021. Eli tämä asia pitäisi nyt analysoida kunnolla paremmin kuin tähän mennessä. Ja miten on mahdollista, että säästöjä ei synny siitä, että Britannia on lähtenyt EU-sta. Tätä keskustelua tulee jatkaa. Sitten toinen asia liittyy parlamentin vihertämiseen ja kestävään liikkumiseen. Eli ensinnäkin puhemiehistön päätökset. Kun siellä mietitään uusia ympäristötavoitteita, esimerkiksi että vähennetään paperin kulutusta, veden kulutusta tai ruokahävikkiä. Eli tässäkin kohtaa suosittelisin tiettyjä lisätoimia. Parlamentti voisi laajentaa tätä pysäköintipolitiikkaansa, niin kuin tässä parlamentin rakennuksessa, eli sitä voitaisiin laajentaa kaikkiin parlamentin rakennuksiin, erityisesti kun ajatellaan sähköautoja. Ja sitten miten korvataan lentoliput ja muut matkaliput niin, että noudatetaan ympäristösääntöjä ja voitaisiin hyödyntää videokonferensseja. Ja puhemiehistöltä tuli viesti, joka liittyy kan, näiden, kan, Käytän paperien kuljetusta Strasbourgiin aina Strasbourgin viikolla. Ja sitten nuorisokysymykset. Se on tietysti yksi kohderyhmämme, nuoret. Ja meidän pitää tukea pääsihteerin ehdotusta, joka liittyy liittyy eurooppalaiseen nuorisotapahtumaan, jossa eurooppalaiset nuoret voivat tavata toisiaan. Siellä voidaan käydä sitten interaktiivisia keskusteluita parlamentin kanssa. Me voisimme kokonaan korvata nämä nuorten matka- ja majoituskustannukset. Mietinnössä otetaan esiin myöskin kiinteistöpolitiikka – Mehän olemme käyneet jo keskusteluita näistä keräyssiirroista, jotka liittyvät tämänhetkisiin kiinteistöhankkeisiin. Ja meidän pitäisi myöskin miettiä, miettiä kiinteistöpolitiikkaa ja sitä, millä tavalla se rahoitetaan ja miten rahoitetaan investointeja, jotka tähän liittyvät. Epävarmuutta on vielä Paul Henry Spark-rakennuksen osalta, koska menettelyt ovat kesken, päätöksiä odotellaan. Ja meidän pitää sitten tehdä tiettyjä päätöksiä, mitä tulee näihin toimintakustannuksiin. Sitten tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun tästä puhutaan. Eli tekninen ratkaisu, jotta Euroopan parlamentin jäsenet voivat esimerkiksi äänestää, kun he ovat äitiys- tai isyys- tai sairaslomalla. Tästä on puhuttu ennenkin ja tätä asiaa pitää käsitellä edelleen. Ja mietinnössä on otettu myöskin seksuaalinen häirintä ja työpaikkakiusaaminen. Meidän täytyy aina torjua näitä ilmiöitä. Ja meidän pitäisi saada arvio näistä uusista menettelyistä, jotka parlamentissa on otettu käyttöön, ja katsoa millä tavalla näitä menettelyitä voidaan vielä mukauttaa parlamentin toimintaan paremmin. Ja lopuksi haluaisin ottaa vielä kaksi aihetta. Ensinnäkin viestintä ja IT-kysymykset. No viestinnästä, no tämä nyt nähtiin kuulemisissa, eli paljon uusia ajatuksia on, jotta parlamentti viestisi enemmän ja paremmin. Ja otan nyt esiin pari asiaa eli eh, Europa Experience-keskukset, niitähän avattiin viime vuonna, tänä vuonna ja ensi vuonna avataan. Tämä koskee kaikkia pääkaupunkeja vuoteen 2024 mennessä, mutta meidän pitäisi kuitenkin tehdä vaikutusten arviointi lisäarvosta ja sitten meidän pitäisi katsoa eri kuluja esimerkiksi ensi vuoden osalta, jotta voisimme tietää tarkemmin näistä kuluista ja sitten pitäisi olla myöskin mobiilisia, mobiiliparlamentaarium-hankkeita. Meidän täytyy varmistaa, että tämä toiminta on tehokasta eikä liian kallista. Ja sitten Euroopan parlamentin diplomaattinen edustusto EUn ulkopuolella. Meidän pitää pystyä osoittamaan tämä lisäarvo Euroopan parlamentille – ensinnäkin Washingtonissa, mutta myöskin kolmessa muussa paikassa, ja niin kuin niistä on tehty päätös puhemiehistössä. Ja sitten vielä IT-ala. Verkkoturvallisuus on edelleen ehdoton prioriteetti. Olen aika yllättynyt siitä, että budjettikohdat, jotka liittyvät tietotekniikkaan, niissä on 20 miljoonan korotus, vaikka tässä on nämä viisi kohtaa. Eli tähän asiaan täytyy nyt vielä palata. Meillähän on hybridilaitteita, jotka korvaavat sitten muita ja toivottavasti tämä sitten parantaa tehokkuutta, mutta myöskin aiheuttaa sitten säästöjä, jotka pitää osoittaa. Ja olen epäileväinen myöskin tämän ajatuksen suhteen, että luotaisiin uusi väline, jossa pystytään reaaliassa kääntämään parlamentin käännöksiä automaattisesti. Meidän pitäisi olla rahoitusanalyysi tästä asiasta, kun ajatellaan näitä hankkeita. Eli hyvät kollegat, tässä nyt nopeasti yleiskatsaus tähän mietintöön. Olen valmis kuuntelemaan kommenttejanne ja uskon, että saamme tämän työn päätökseen tulevina viikkoina ja saamme aikaan tasapainoisen tekstin, jossa kaikkien kannat otetaan huomioon. Ja kuten tiedätte, 11. maaliskuuta kello 13 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitoksia. Madame Vinzi. Kiitoksia edustaja Vinsik. Monsieur le rapporteur for your report. I agree with the... Äh, paljon kiitoksia hyvä esittelijä tästä mietinnöstänne. Olen monissa asioissa hyvin samaa mieltä, mutta silti olen sitä mieltä, että me vielä kaikkia vastauksia saaneet kysymyksiimme. Olemme valmistelemassa ensi viikkoa ajatellen tarkistuksiamme ja uskoaksemme paljon keskustelua tulee vielä eteen. Kiitos. Mr. Uzakovs. Thank you. Um, thank you so much. Kiitos kovasti esittelijälle tasapainoisesta esityksestä. Meillä on sekä rahoituksellisia poliittisia kysymyksiä, kun puhumme parlamentin ensi vuoden budjetista. Poliittisesti en ole aivan varma, voimmeko mistään näkökulmasta mahdollistaa sen, että parlamentin rahoitus kasvaa enemmän kuin keskimäärin aikaisempina vuosina. Meillä on Brexit ja haasteita saada kansalaispysymään Euroopassa. Ja pahinta lienee on kasvattaa parlamentin budjettia enemmän kuin normaalisti. Ja 2021 budjettia tarkastelee rahoituksen näkökulmasta mainitsisin, että meillä ei ole monivuotista rahoituskehystä ja projekteja pitää arvioida entistä tarkemmin. Esimerkiksi SND-rakennus esittelijänä mainitsin Spaakin. Haluaisin enemmän suunnittelua. Meillä suunnitellaan 7 miljoonaa rakennusta varten ensi vuonna. Ja uusi rakennus on tulossa. Parempaa suunnittelua ja parempaa ymmärrystä seuraava, seuraava seitsemän vuoden ajan, mitä tulee rakennusten varankäyttöön. rakennuksissa on aina näitä keräilyeriä, jotka menevät rakennukselle. Me halusimme enemmän seuraa ja parempaa suunnittelua. Tuon esteli tämmöinen Eurooppa-kokemus, merkittävä rahoituksen kasvu. On välttämätöntä ymmärtää tämä ero ylläpidon ja uusien projektien välillä. Ja, ja me näemme uusia keskuksia Euroopan pääkaupungissa nämä suunnitelman ja näemme tasapainoisen lähestymistavan pohjan ja sen idän välillä. Tekoäly rakastaa teknologiaa, mutta en ole varma, että seuraavan 50 vuoden aikana kykenemme tarjoamaan äh, te- teknologisesti pätevää tulkkausta. ei ranskasta englantia, vaan liettuasta kroatiaan ja e-, ehkä pitäisi olla niin innokkaita, pitäisi olla niin innokkaita sijoittamaan, tarkastamaan teknologian toimimisen. Kiitoksia, että paljon näkökohtia demareiden näkökulmasta. Very much. Somebody from ID. Äh, paljon kiitoksia. Haluaako joku ID-ryhmästä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Olkaa hyvä. IDEDen edustaja, joka oli varusta, valmisteltu tähän, ei ole nyt paikalla. Tämä mietintö on hyvä. Kiitoksia siitä. Mutta panin merkille, ettei voida puhua nyt säästöbudjetista tässä nämä kulut ovat nousseet 2,50 prosenttia ja sitten inflaatio on kuitenkin alle 2 prosenttia. Eli tätä nyt ei ole, tämä ei ole perusteltavissa, eli tämä on suurin ongelma tässä budjetissa. Eli meidän täytyy tehdä vielä paljon ponnisteluita, jotta saamme aikaan kunnollisen säästöbudjetin, erityisesti kun muistetaan, että meillä on nyt yli 40 jäsentä vähemmän täällä parlamentissa. Eli tässä olivat minun huomioni. Kiitos. Somebody from the Greens? Äh, onko vihreästä puheenvuoro pyyntöä? Ei, ECR. Ja Johnson. Äh, to äh, na pewno... Kiitos. Esittelijän kommentit olivat kiinnostavia. Tässä on tuntemattomia tekijöitä. Emmekä tiedä, kuinka paljon tuntemattomia asioita tulee vastaan vielä vuonna 2021. Budjetin pitäisi olla realistinen, kohdistua oikeisiin ongelmiin ja tehokas. Me kaikki odotamme. Että meillä on hyvä, hyvää hallintoa, ja tukea henkilöstölle. Me emme halua leikkauksia tällä alueella. Prioriteetit täytyy tehdä itselle selväksi, koska EU pitäisi tietää, minne se purjehtii. Vaikka tuuli olisi myötäinenkin, ei se nyt tässä kauheasti auta. Eli täytyy tietää, mihin suuntaan kokka kääntää ja mitä haasteita on edessä. The other member... Kiitoksia. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Sure. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä luonnollisesti keskustelin kollegoideni kanssa ennen kuin kommentoin asiaa, mutta haluaisin vain kahta asiaa korostaa, jotka mielestäni ovat keskeisiä ja niitä korostettiin myöskin edellisissä keskusteluissa. Ensinnäkin tämä viestintäulottuvuus, jota esittelijäkin korostaa. Meidän täytyy viestintäämme, kommunikaatiomme parantaa, mukaan lukien vaalipiirien kanssa tapahtuva viestintä. Välillä meillä on... ähm, suuria vaalipiirejä, mutta meillä on myöskin täällä eurooppalainen diaspora, yhä enemmän eurooppalaisia, jotka menevät maasta toiseen ja äm, asuinmaassaan ja tämän lisäksi myöskin kotimaassaan äänestävät Eurooppa-vaaleissa. Edellisissä Eurooppa-vaaleissa miljoonia äm, äänesti minun maassani äh, noin puoli miljoonaa romanialaista, jotka asuvat itse asiassa jossakin muussa maassa, äänesti myöskin Romaniassa. Mielestäni meidän pitäisi tehdä tälle asialle jotakin. Meidän pitäisi antaa Euroopan parlamentin palveluille resursseja toimia, mutta myöskin kansalliselle tasolle mahdollisuuksia toimia Euroopan parlamentin edustustoille ja mm, jos nyt keskustelemme uusista ajatuksista ja viestinnästä, se liittyy tähän. Ja sitten vielä yksi asia, jota tulisi korostaa. Tarvitsemme Euroopan parlamentin menoihin enemmän avoimuutta. Tässä luonnollisesti viittaan toimittajiin, hankintasopimuksiin, jos olemme avoimia näissä asioissa, ihmiset tulevat meihin luottamaan helpommin. Äh, kun me nyt keskustelemme monivuotoisesta rahoituskehyksestä ja tulevasta talousarviosta, on tärkeää osoittaa hyvää esimerkkiä. Näin ehkä saamme jäsenmaatkin vakuutettua siihen, että ne voisivat enemmän osallistua talousarvioomme. Kiitoksia edustaja Keller. Le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Shastelia hänen tekemästään tärkeästä työstä. Ja erityisesti olen myöskin huolissani siitä, miten tämä budjetti on laadittu. Meidän täytyy kaikkien olla kansalaisten palveluksessa ja meidän täytyy varmistaa, että budjetti palvelee heitä. No sitten tämä mietintö, kiinteistökysymys. On hyvä, että tässä on otettu esiin näitä eri analyysielementtejä – kohdissa 19.25 mietinnössä. Ja sitten kohta 19, jossa puhutaan rakennusten huollosta, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa. Eli tässä on vielä työtä tehtävänä, koska samassa budjettikohdassa on erityyppisiä töitä. Ja kuten kollegani totesi, niin haluaisin myöskin korostaa, kuinka tärkeää on monivuotinen ohjelmointi näiden töiden osalta. Näin me hallinnoimme niitä paremmin. Ja ehkä jossain vaiheessa, jos sopii puheenjohtaja, tästä asiasta voitaisiin puhua enemmän valiokunnassa, koska jossain vaiheessa meidän pitäisi ehkä saada vähän rakenteellisempi esittely näistä eri hankkeista. Kyse on suurista summista, jotka liittyvät esimerkiksi Spaak-rakennuksen uudelleenrakentamiseen. rakentamiseen ja meillä on tästä asiasta erittäin vähän tietoa, koska mitä tätä pakollista tietoa ei vielä ole valiokuntaamme toimitettu. Paljon kiitoksia edustaja Fernandes. Raporteur. Kiitän esittelijää erinomaisesta työstään. Tämä on erittäin tärkeää työtä tulevaisuuden kannalta. Ja parlamentin täytyy tässä asiakokoon naisuudessa määrittää kysymykset. Ei meidän tarvitse keskustella joka vuosi samasta asioista. Ja päättää yhdestä asiasta yhdestä asiasta seuraavana tehdään toinen kompromissi. Tämä on epäjohdonmukaista. Ja muutakin on mietittävänä. Kansalaiset eivät tiedä, että toimielimen rahoitusosuus on alle 7 prosenttia heidän budjetista. He ajattelevat, että kustannukset ovat paljon suuremmat. Mikä on riittävä minimi? Sitä minä kutsun realismiksi. Populismi on helppoa. Mutta on erittäin myönteistä, että meillä tämä parlamentaarium. Monet ihmiset vastustuvat sitä. Wifin internetin saaminen oli tosi vaikeaa parlamenttiin, erityisesti Strasbourgissa. Jos tänään kysytään, sanotaan, että lä- lähiverkko ajattaisi alas, mitä sitä seuraisi. Nämä asiat ovat olleet vaikeita. Nyt ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä ratkaisut olivat myötä. Ja me tarvitsemme tulkkausta ja kääntämistä. Se maksaa rahaa. Me tarvitsemme laatu, virkamiehiä, naisia ja avustajia. Se maksaa rahaa. Se, että meillä ei olisi riittävää vähimmäistasoa, tulisi kansalaisille kalliiksi. Mitä me lainsäädäntöä? Eli lainsäädännön osaaminen on tavoite, joka pitäisi jakaa. Tämä koskee myös rakennuksia. Totta kai se maksaa rahaa. Sitten nämä perinteiset populistiset kysymykset. Tästä puhutaan enemmän kuin budjetin osasta kolme. Olen varma, että voimme päästä sopimukseen ja löydä lukkoon kompromissit ryhmien kesken, ainakin eurooppalaisten ryhmien kesken. Ettei tulisi sitten turhaa toistoa vaalikauden aikana. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ellei muita puheenvuoron pyyntöjä ole, annan esittelijä Shastelille puheenvuoron. Hän voi tehdä yhteenvedon. Kiitoksia. Kiitos kollegoille näistä kommenteista ja ehdotuksista. Otan tietysti huomioon kaiken, mitä kuulin. Ja ylihuomenna meillä on sitten varjoesittelyiden kokous. Siellä sitten käymme ensimmäistä keskustelua tästä mietinnöstä ja budjetin määristä ja mahdollisista budjettileikkauksista, koska tästähän pitää saada aikaan sitten sopu parlamentin puhemiehistössä. Tehän tiedätte, että 19.23. maaliskuuta on jo sovittelusuunnitteita ja vielä on teknisiä tarkistuksia, jotka toivottavasti hyväksytään sitten 30. maaliskuuta sekä puhemiehistössä että budjettivaliokunnassa. Ja äänestys on sitten ensimmäinen huhtikuuta Strasbourgissa. Ja lopuksi ymmärsin monista puheenvuoroista, että kaiken kaikkiaan tämä korotus on tuntuva ja se on suurin piirtein saman kokoinen kuin aikaisempina vuosina. Eli viime vuonna, vuonna 2020 budjetista, kun sovittiin, niin sovittiin, että parlamentti nousi 2,68 prosenttia. Eli se oli muistaakseni 18 miljoonaa vähemmän kuin mitä pääsihteeri oli ennustanut. Eli meidän täytyy lähteä tästä periaatteesta, Eli että meidän täytyy katsoa kaikkia budjettikohtia, jotta voimme olla johdonmukaisia ja tehokkaita. Koska jos huomenna pyrimme sitten siihen, että komission budjettiehdotus ja sitten muidenkin toimielinten budjettiehdotus, niin siis meidän täytyy ensin työstää kunnolla omaa budjettiamme. Eli muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 11. maaliskuuta. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Schastel jo ähm, korosti näitä tärkeitä aikaa. Raja eli 11. päivä maaliskuuta tarkastuksen jättämisen ähm, takaraja, äh, hyväksyminen, budjetin hyväksyminen 30. päivä ähm, maaliskuuta ja sitten huhtikuun täysistunnossa käsittely. Ja nyt siirrymme viimeiseen asiaan, kohtaan yhdeksän. Äh, lausuntoluonnos ähm, neuvoston ähm, esityksestä päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta edustaja Kristofuru äh, Lefters, olkaa hyvä. η σημερινή συμφωνία που συζητάμε είναι σύμπραξη στον τομέα της βιώσιμης αλληλείας. Me keskustelemme tänään kumppanuussopimuksesta kestävän kehityksen alueella EUn ja Silien tasavallan kanssa, joka on astunut voimaan 2007, niin me keskustelemme tästä pöytäkirjasta, joka on astunut 2014 voimaan ja joka raukeaa 17. tammikuuta 20 ja EU-neuvottelut ulkosuhteiden palvelut kanssa uusia sopimuksia AKT-maiden kanssa. Ja pyritään soilemaan tämän alueen kalavaroja, mutta aina ottaen huomioon ihmisoikeudet, mukaan lukien demokraattiset periaatteet. Uusi sopimus antaa mahdollisuuden tälle viivaa näitä tekijöitä. Me haluamme kestävää kalastusta ja yhteistyötä Seychellien tasavallan kanssa kestävän kalastuksen hengessä. Me haluamme myöskin edistää Äh, ihmisarvoista työtä kalastussektorilla. Sopimuksen laatimisessa olemme ottaneet huomioon parhaat tutkimustulokset tämän sopimuksen puitteissa. Ja tässä uudessa protokollassa on Euroopan osuus 5 miljoonaa 300 000 euroa. Haluaisin sanoa, että meillä on myös sekakomitea tämän sopimuksen puitteissa. Lopuksi pitäisi sanoa, että budjettivaliokunta on pyytänyt kalastusvaliokuntaa, joka on perusasioista vastuussa se haluaa, haluamme, että meillä on tämmöinen neuvoston suuntaviivoja, jotka koskevat kestävää kalastusta Seychellin kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Eli tästä budjetista. Meidän pitää nyt olla varovaisia, kun ajatellaan näitä verotuskysymyksiä. Kyse on siitä, miten tämä koskettaa kansallisia kalastusaluksia. Näitä varoja pitäisi käyttää paikallisilla vesillä, mutta näitä sitä käytetäänkin kaikkialla Euroopassa. Eli näiden satamien pitäisi olla saatavana kaikille. Eli kalatalousvaliokunnassa pitää tarkastella tätä asiaa ja varmistaa, että tässä toimitaan tehokkaasti. Ja me vihreät haluamme, että tämä sopimus saadaan aikaan. Ja meillä on tiettyjä huolenaiheita, mutta tämä nyt on meidän suurin huolenaiheemme tällä hetkellä. Kiitos. Juu. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei näytä olevan. Muistuttaisin kaikkia siitä, että kyseessä on hyväksyntämenettely, joten tarkastuksia ei ole ja äänestys on 18. päivä maaliskuuta. 18. Äh, päivä äh, ja 19. päivä ovat seuraavat kokouspäivämme maaliskuussa, ähm, siis Brysselissä ja meillä on ylimääräinen kokous vielä Strasbourgissa. Tähän päättyy tämän päivän kokouksemme. Kiitoksia kaikille ja tapaamme myöhemmin.